me lähiviikkoina käydä rakentavassa hengessä neuvotteluita, jotta voimme edetä. Kiitos oikein paljon ja mukavaa iltaa vielä. Kiitoksia, herra Schwab. Kiitän tästä mukavan illan toivotuksesta, koska iltaa on vielä paljon jäljellä. Tämä keskustelu päättyy. Äänestämme huomenna kello 11.30. Seuraava esityslistan kohta on suullinen kysymys komissiolle Aiheena polttoainelaatudirektiivin täytäntöönpano. Annan puheenvuoron ensimmäisenä kysymyksen laatijalle. Rova Mäkävän. Um, thank you, Mr. President. And... Uh, Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajakokousta siitä, että tämä asia saatiin esityslistalle näin nopeasti. Kiitoksia siitä, että komission jäsen on paikalla näin myöhäiseen ajankohtaan. Kyse on tärkeästä asiasta parlamentin kannalta. Pintapuolisesti katsottuna näyttää siltä, että kyse on teknisestä asiasta, täytäntöönpanosäännöistä, jotka liittyvät polttoaineen laatudirektiiviin ja myöskin tällaisten oletusarvojen määrittelemiseksi liikennepolttoaineita varten. Kyse on kuitenkin erittäin vakavasta asiasta. Miten vakavissamme me olemme Euroopan unionissa, kun me haluamme vähentää liikenne polttoaineiden päästöjä. Tiedän, että 20 prosenttia kasvihuonepäästöistä tulee liikenteestä ja tuo luku vain kasvaa asuntopuolella ja asuntojen päästöt vain vähenevät, mutta liikennepuolella päästöt kasvavat. Ilmastonmuutoksen kannalta juuri tämä polttoaineiden laatua koskevan on siksi niin tärkeä. Ja kun on kyse liuus, öljyliuskeesta ja öljyhiekasta, komission täytäntöönpano säännöistä viime vuoden osalta nämä jätettiin pois. Viiveitä syntyi yleistä keskustelua käytiin komissiossa siitä, pitäisikö antaa oletusarvot myöskin öljyhiekalle. Meille kerrottiin, että syy miksi toimesta ei saatu tietoa oli se, että mitään tieteellisiä tutkimuksia ei ollut komission ehdotuksen taakse sitä tukemaan. Aikaisemmat komission ehdotukset osoittivat kuitenkin, että öljyhiekkaa varten oli oletusarvot, mutta sitten tämä oletusarvo katosi jonnekin myöhemmässä vaiheessa. Rova komissaari, teidän ansiostanne nyt on saatu tutkimus. Tutkimus on olemassa öljyhiekasta. Ja tuo tutkimus, joka saatiin kaksi kuukautta sitten, osoittaa, että sama pitää paikkaisen kuin aikaisemmin Kanadan öljyhiekasta syntyneet päästöt ovat keskimäärin yksi 107,3 grammaa hiilidioksidia per megajoule. Ja oletusarvo perinteiselle polttoaineelle on yksi. Ja öljy liuskeen suhteen tämä on 122 grammaa per mega, jolla tämä osoittaa, että nämä polttoaineet ovat paljon likaisempia, saastuttavampia kuin perinteiset polttoaineet. Nyt kun tutkimukset on saatu, toivottavasti saamme kuulla komissiolta, että nyt ryhdytään pistämään todenteella toimeen polttoaineen laatua koskevaa direktiiviä. Kyse ei pelkästään teknisestä asiasta. Viime viikolla monet mepit ja saman tänä iltana ovat saaneet tuhansilta Euroopan kansalaisilta vetomuksia. Kansalaiset ovat erittäin huolissaan asiasta ja ovat sama kuin minäkin. Kansalaiset haluavat kunnollisen oikeudenmukaisen merkinnän öljyhiekkaa ja öljyliusketta varten. Usein kuullaan, että EU on kärkipäässä taistelemassa ilmastonpäätöstä, ilmastonmuutosta vastaan. Kanadassa on matala hiilistandardit jo, ja siellä on määritelty öljyhiekka saastuttavaksi lobbausta on ollut paljon. Olemme tavanneet itse kukin lobbareita ja tiedän, että tälläkin hetkellä, vaikka tiedämme, että öljyhiekka ja öljyliuske ovat likaisia polttoainetta, sitten olematta lobbarit sanovat, että ei, ei tehdä lisää tutkimuksia ja nyt tarvitaan vielä lisää aikaa, mutta nyt tosiasiat ovat tiedossa öljyhiekan osalta. Nyt ei ole mitään syytä lykätä enää asiaa. Öljyhiekka on yksi saastuttavimpia liikennepolttoaineen lähteitä ja sen vuoksi se pitäisi asettaa eri kategoriaan tässä polttoaineen laatudirektiivissä kuin muut polttoaineet, koska muuten mikään ei estä sitä, että liikennepolttoaineet vain saastutat enemmän ja enemmän samaan aikaan kuin muut polttoaineet ovat puhtaampia. Komissaari Hedegaard eri puolilta parlamenttia eri ryhmistä MIPit osoittavat olevansa huolissaan nyt kaikki haluavat taistella ilmastonmuutosta vastaan. Myöskin parlamentissa haluamme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta tämä matala, matala hiili etenemissuunnitelma myöskin toteutuu. Liikenne päästöjä pitäisi saada vähennettyä 60 prosenttia, niin kuin viime viikolla sanottiin. Toivottavasti teillä on nyt hyviä uutisia mukana ja te voitte kertoa meille, että seuraavien viikkojen aikana vielä saadaan täytäntöön standardit kuntoon ja korkeampi arvo saadaan öljyhiekkaa ja öljyliuskettä varten. Kiitos. Kiitoksia, Arvo Mäkävän. Seuraavana komission jäsen Hedegaard. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Kuten Linda Mäkäväneltä juuri kuulemme, me jaamme näkemyksen komissio ja Linda Mäkävän sen, että tämä on vakava kysymys, tämä liikennepäästöihin puuttuminen. Se on liikenteen valkoisessa kirjassa esillä joka esitettiin tänään, mutta valitettavasti täytäntöönpanotoimien toteuttaminen, jotka lii, joka liittyy polttoainelaatudirektiiviin, on vienyt pidemmän aikaa kuin oletimme. Kuitenkin viivästys ei vaikuta siihen, että vastataan direktiivin vaatimuksiin, koska jäsenvaltioilla ei ole puolivälin tavoitetta vuodelle 2014. Komissio valmistelutöissä on halunnut huolehtia siitä, että otetaan huomioon, miten monimutkaisista kysymyksistä on ja miten paljon päästöjä eri polttoaineista voi syntyä. Viime syksynä ja tämän vuoden alussa sisäisiä neuvotteluita komissiossa käytiin paljon. Neuvotteluita ollaan nyt saattamassa päätökseen ehdotuksesta voitaisiin keskustella jäsenvaltioiden kanssa lähikuukausina. Mitä öljyliuskeen ja öljyhiekan oletusarvoon tulee, olen iloinen voidessani kertoa, että komission vastikään julkaissut raportit, jotka esittivät oletusarvoa öljyhiekalle ja suuntaantavia oletusarvoja öljyliuskeelle, nämä raportit ovat komission nettisivuilla käytettävissä – Tämä asia kiinnostaa laajalti ja siksi komissio uskoo, että olisi hyödyllistä, että nämä raportit annettaisiin myöskin vertaisarvion kohteeksi. Olen tietenkin ollut läheisessä yhteistyössä kauppakumppaneiden kanssa, kauppa-asioista vastaavien kumppaneiden kanssa, jotta voimme huolehtia siitä, että noudatamme velvollisuuksiamme kansainvälisen oikeuden puitteissa. Ilman, että vertaisarvioprosessia tässä ennakoin ja komission kuulemista, niin komissio kyllä aikoo tässä vaiheessa esittää täytäntöönpano sääntöluonnoksen, jossa on oletusarvo sekä öljyhiekalle että öljyliuskelle että muille epätavanomaisille polttoaineille, nestetetty maakaasu mukaan lukien komissio tarkastelee sitä, minkälaisista päästötasoista tässä on kyse. Ja jos tieteellinen tieto tätä osoittaa, voidaan muuttaa näitä uusien tietojen pohjalta. Näin huolehdittaisiin syrjimättömyydestä – Järjestelmän on oltava avoin ja komissio katsoo eri luokkia ja on valmis laajentamaan listaa silloin, kun riittävästi todistusaineistoa muistakin kategorioista on. Joten, arvoisa puhemies, ottaen huomioon, että tässä tarvitaan vertaisarviointiin muutama viikko ja siihen, että komissio saa sisäiset neuvottelut käytyä, niin hiukan viivästystä tapahtuu ennen kuin soveltamissäännöksistä voidaan keskustella jäsenvaltioiden kanssa, mutta heti kun ne komiteassa hyväksytään nämä toimet annetaan Euroopan parlamentille tutkittavaksi. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Nyt se ryhmien edustajat, EPP, kaksi minuuttia. Edustaja Schnellhardt. Kiitos puhemies. Kiitos Endamäkävänille, että hän esitti tämän kysymyksen, koska kun työstetään uudestaan polttoaineen laatudirektiiviä, niin velvoitettiin siihen, että leikataan kasvihuonekaasuja polttoaineiden aikana, kun puhutaan tuottamisesta, kuljettamista koko elinkaaren aikana. Lisäksi on velvoitettu vuodesta 2011 kertomaan, vähentämään päästöjä yhdellä prosentilla, myöhemmin kymmenellä prosentilla. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on mahdollista ainoastaan silloin, jos voidaan mitata oletusarvojen pohjalta nämä päästöt. Nyt nämä oletusarvot pitää määritellä ja julkistaa. Minä olen huomannut, kun Linnamäkevän tämän kysymyksen esitti, minulle tuli sellainen käsitys, että tämä energiasektori halutaan jättää nyt polttoainetuotannon ulkopuolelle. Haluaisin kuitenkin varoitella tässä, kun tässä on hyvin vaihtoehtoisia kantoja siitä, minkälaisia päästöjä syntyy, kun öljyä tuotetaan öljyhiekan öljyliskeen kautta. Olen juuri kuullut, että teknisessä kehityksessä on paljon mahdollisuuksia, että saataisiin paljon paremmat tulokset teknisen edistymisen kautta. Aina puhumme siitä, että meidän pitäisi olla riippumattomia energialähteistä EUn ulkopuolella. Tätä raaka-ainetta on EUssa myös, joten tämä näkökanta pitäisi keskusteluissa myös ottaa huomioon. Mutta ensin pitää saada oletusarvot, joita voidaan tarkastella ja siksi toivoisin, että komissio toimisi tässä ripeästi. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Schnellhardt sitten SED-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Arsenis. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, tämä on todella kriittinen kysymys. Kolme tai viisi kertaa enemmän päästöjä tulee näiden näistä polttoaineista tulevista mm, päästöistä verrattuna muihin aineisiin direktiiviin haluaisimme tämän erityisen oletusarvon, jonka arvo, avulla voisimme olla rahoittamatta tämän tyyppistä katastrofaalista tuotantoa. Olette sanoneet, että, että tutkimus on nyt valmis, mutta vaikka meillä olisikin tutkimus, olen saan, aikaisemminhan sanoimme, että tarvitsemme vain tutkimuksen, että pääsisimme eteenpäin. Nyt haluamme, että, että tarvitaan vielä vertaisarviointia, mutta hyvä komission jäsen, kysymykseni kuuluu, milloin menettely oikein päättyy? Mikä aikataulu meillä on? Kuinka paljon kauan meidän on vielä odotettava ennen kuin nämä oletusarvot saadaan valmiiksi? Koska saamme tämän lainsäädäntöön? Koska loppujen lopuksi ongelma näiden tervehiekkojen kanssa ei koske ainoastaan päästöjä, vaan myös metsän tuhoamista. Ja metsät auttavat meitä torjumaan ilmastonmuutosta ja hiilinielujen kautta. Esimerkiksi Kanadassa saman aikaan tuhoamme alkuperäiskansojen maita. Jos nyt otamme nämä oletusarvot lainsäädäntöömme, voisimme välttää katastrofin leviäminen muihin maihin. Kiitoksia. Seuraavana kaksi minuuttia. Alde, äh, edustaja Holm. Thank... Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission sen erikoidia siitä, että hän on ponnistellut pitkään tässä kysymyksessä ja myönteisestä kannanotosta tänä iltana. Olette tavanneet meppejä usea kerran ja ymmärrämme, että te ette ole nyt asettaneet asettanut esteitä tälle kehitykselle. Kuitenkin viivästykset ovat turhauttavia. Ensin sanottiin, että se ei riitä, että on tutkimuksia, jotka kaikki osoittavat, että öljyhiekan kasvihuonepäästöt ovat suurempia kuin perinteisten. Ja sitten nyt kun saksalaisesta tutkimuskeskuksesta on tuo 107 grammaa per megajoule, kun se raakaöljyn osalta on 87,1, niin nyt sanotaan, että tarvitaankin vertaisarviointa. Todella nyt tuntuu siltä, että tässä tuhlataan aikaa valtavasti. Ikävää, että lobbaus tätä oletusarvoa vastaan on tullut niin selkeästi yhdeltä taholta, koska tässä ei ole kyse siitä, että syrjitään Kanadaa millään tapaa. On monia, monia muita öljyhiekkapaikkoja mahdollisesti myös EUn sisällä, kuten täällä on kuultu. Se, että tällaiset vaihtoehtoiset öljyn lähteet ovat houkuttelevia investoinneille, on syy sille, että tarvitaan tällainen oletusarvo kasvihuonekaasujen osalta. Muuten öljyhiekka on yhä merkittävämpänä mukana, kun puhutaan eri energialähteistä. Kun puhutaan kuuden prosentin leikkauksesta paperilla, niin kuitenkin tuotetaan polttoainetta, joka tuottaa enemmän päästöjä kuin mitä tuotamme tänä päivänä. Joten komission jäsen olisi kyllä hyvä, jos kauppapääosastolle voisitte selittää, että tässä ei hyökätä mitenkään Kanadaa vastaan. Jos ei muuta, niin parlamentti ainakin haluaisi, että tämä oletusarvokysymys öljyhiekan osalta selvitettäisiin, jotta voitaisiin huolehtia hyvin toimivasta EUn Kanadan välisestä kauppasuhteesta. Kiitoksia. Seuraavana

Kiitoksia sitten muut puhujat. Kaksi minuuttia edustaja Soni. Pani komisarz, szanowni państwo. Światowe zasoby... Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Nämä päästöt tervehiekasta ovat valtavia, kaksi kertaa suurempia kuin esimerkiksi bensasta tai muista polttoaineista. Tänä päivänä on mahdollista saada käyttöön paljon puhtaampia polttoaineita. Meillä on myös ympäristön suojelusäännöksiä, jotka edellyttävät meiltä tämän tyyppistä toimintaa. Päästöt aiheuttavat maaperän köyhtymistä ja resurssien vähenemistä. Yritykset, jotka hyötyvät näistä resursseista, niiden on lopetettava toimintaa, ja annettava metsien kasvaa siellä, missä tätä, mistä tätä tervehiakaa kaivetaan. Meidän on täällä parlamentissa puolustettava ympäristöä. Euroopan komission on tuettava niitä säädöksiä ja tekniikkaa, joilla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Eurooppa, Euroopan ja Kanadan taloudet ovat varsin vahvoja, mutta Kanadassa usein suljetaan korvat näiltä asioilta ja pyritään päästä eurooppalaisen markkinoille. Jos tänne halutaan tulla, pitää no- noudattaa meidän ympäristölainsäädäntöämme. Kiitoksia edustaja Sonic. Sitten kaksi minuuttia edustaja Liise. Puhemies, hyvät kollegat, komissaari, kiitoksia Linda McAvenille, että hän tarttui tähän aloitteeseen. Kiitoksia myöskin komissaari Hedegaardille siitä, että hän paneutui tähän ongelmaan. Nyt hyvin nopeasti on toimittu. Emme ole kuitenkaan tyytyväisiä nopeuteen. Tiedämme, että Hedegaardin käsissä asia on hyvissä käsissä komission sisällä Toivottavasti keskustelu saadaan aikaan, niin myöskin asianosaisten kanssa asia saadaan hoidettua kuntoon. Ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat öljyhiekasta, on nyt todistettu todelliseksi. Kenties jotkut esittävät vielä kysymyksiä sen suhteen, mutta meillä on kuitenkin käsissämme valtavan suuri ympäristöongelma. Tätä ei voi kukaan kiistää. Mikäli me nyt hyvin intensiivisesti ryhdymme tarkastelemaan biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista, niin eikö tosiasia ole, että nyt epäsuorasti siirry tuotantoa elintarviketuotannosta muualle? Eikö painopiste siirry elintarviketuotannosta muun tuotantoon? Siksi tämä on tärkeä aloite. Minun mielestäni keskustelu ja myöskin keskustelut, joita Saksassa on käyty ja mitä Saksan ympäristöministeri jatkuvasti on todennut, ja myöskin mitä parlamentin ulkopuolella on keskusteltu. Nyt on tosiasia, että kun puhutaan fossiilisesta, fossiilisesta polttoaineista ja niiden ympäristön vaikutuksesta, meidän täytyy nyt todeta, että niiden tie on tullut päätökseensä pikkuhiljaa. Tänä iltana meidän täytyy lähettää merkittävä viesti ja katsoa, että viime päivien tapahtumat ovat vielä vahvemmin saattaneet meidät ajattelemaan energiatehokkuutta mutta toivoisin, että komissio ja myöskin komissaari Oettinger tarkastaisi tätä 20 prosentin energiatehokkuustavoitetta ja pyrkisi siihen toden teolle liikennepääosasto komissiossa toivottavasti puhuu muutakin kuin tyhjiä sanoja ja ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin seuraavina vuosina, eikä vasta seuraavan komission aikana, vaan hyvin pian. Kiitoksia, edustaja Liise. Sitten Catch the Eye Menettely ilman puhujalistaa yksi minuutti. Edustaja Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter op het plein voor ons parlement staat een foto expositie. Kiitos, puhemies. Hmm. Parlamentin ulkopuolella on näyttely öljyhiekasta Kanadassa. Todella siellä nähdään mahtavia metsiä ja sitten hyvin ikävänä nähdään tuollaisia öljyläiskiä. 170 4 kilometriä. Pitäisi ajatella, miten menetetään valtavasti lajien monimuotoisuutta ja aiheutetaan paljon kasvihuonekaasuja. Tässä on jo riittävästi syitä vastustaa öljyhiekan käyttöä Kanadassa ja muissa maissa. Vähintään voimme huolehtia siitä, että oletusarvot saadaan polttoainelaatudirektiivin viitaten komission ja sen Edegordin puheenvuoron. Uskon, että näin käykin. Toivon kuitenkin, että vastustetaan öljyhiekan käyttöä Kanadassa ja muualla. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. Edustaja Tikau. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Jotta voisimme vähentää 20 prosentilla hiilidioksidipäästöjä päästöjä vuoteen 2020 mennessä, voidaan saavuttaa suuria tuloksia, jotta lisätään asu, rakennus- ja liikennealan energiatehokkuutta, kun hyväksymme direktiivin, joka koskee liikenteen polttoaineen laatua. Tästä käytiin paljon keskustelua. Autoteollisuus oli tuolloin sitä mieltä, että tarvitaan pidempi siirtymäaika biopolttoaineiden tasan lisäämiseksi, jotta nähtäisiin minkälaista höyrypainetta moottorit ja sietävät ja jotain muutakin standardeja pitäisi vielä odottaa. Polttoaineen tuottajien on investointia, investoitava polttoaineen laadun parantamiseksi ja säästöiden välttämiseksi, jotta voidaan paremmin valvoa liikennealamme, olisi investoitava myös älykkäisen sähköverkostoon niin, että Euroopassa voitaisiin ottaa mukaan myös paikalliset, paikallinen tuotanto, joka on peräisin kestävästä tuotannosta ja myös sähköautot on huomioitava. Sitten Metsäros. Tisztelt eh, biztos asszony, el kell mondjam, hogy ez az irány... Kiitoksia puhemies, komissaari. Minun täytyy sanoa, että nyt eh, olen hyvinkin huolissani Keski-Euroopan öljynjalostamoiden puolesta – Säännöt eivät ole vielä astuneet voimaan, mutta meidän täytyy tarkastella, miten päästöjä lasketaan. Onko meillä kiinteä EUn keskiarvo, joka otetaan huomioon, vai jonkinlainen hybridimenetelmä, jota käytetään laskujen pohjana? Miten laskennat suoritetaan? Tämä minua huolestuttaa. Käytännössä kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää. Tämä on pyrkimyksenä. Nyt olemme lähettäneet kirjeen ja kirjeeseen on vastattu, mutta vastaukset eivät aivan tyydyttäneet minua, eivätkä liennyttäneet huoliani. Minä täytyy varmistaa, että Keski- ja Itä-Euroopan öljynjalostamot eivät joudu nyt epäsuotaisaan aseman, mikäli Venäjän öljy tässä ryhtyy kilpa, kilpasi meidän kanssamme. Kiitoksia sitten yksi minuutti. Edustaja Kedi. Good Eh, eh, Kiitos arvoisa puhemies. Minä en ole kyseisen valiokunnan jäsen, mutta toivon, että pääsisin sinne valiokuntaan. Eli jos joku on lähtemässä sieltä, niin minä mielelläni saisin sieltä paikan. Nyt komission kantoihin energiatehokkuudesta esitettiin, että pitää tehdä enemmän rakennusten ja liikenteen osalta. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä. että liikenteeseen tulee, paljon enemmän on tehtävä, jotta esitetään vaatimuksia autoteollisuudelle, jotta ajoneuvot olisivat energiatehokkaampia. Mitä tähän kysymykseen tulee? Olin Kanadan valtuuskunnan jäsen, me kuulimme heiltä esityksiä näistä aiheista. Kun teknologia kehittyy, niin meilläkin olisi aihetta suhtautua avoimemmin öljyhiekan käyttöön. Kiitoksia. Herra Keli, komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamenttia tästä erittäin selkeästä viestistä, joka tänään lähti maailmalle. Tämä osoittaa teidän kärsimättömyytänne myöskin. Nyt teillä on sellainen tunne, että asialla on kiire. Vera Schnellhardt totesi, että meidän pitäisi toimia hyvin nopeasti, ja Arsenis peräänkuulutti sitä, että saadaan aikataulu. Meillä ryhdytään tuumasta toimeen. Nyt täytyy sanoa, että nyt puhumme suhteellisen lyhyestä aikakaudesta. Vertaisarvio tehdään, tämä kestää joitakin viikkoja, ja sitten Tämä palaa uudelleen komission käsittelyyn ja sitten sisäinen prosessi etenee, eikä prosessi pääty vielä tähän, vaan sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli jäsenvaltiot käsittelevät asiaa. Joten hyvin lähellä tätä käsittelyä jo ollaan. Rova Holt totesi, että ei, nyt ei ole mistään syrjinnästä syrjintään pyrkivistä aloitteista. Kaikki ymmärrätte, miksi on järkevää huolehtia siitä, että täytäntöönpano on kunnollista ja vankalla pohjalla. Juuri tähän me pyrimme. Emme tiedä syitä, miksi viiveitä on ollut. Yksi syy on se, että alun perin näitä ei otettu mukaan pari vuotta sitten. Ja nyt tätä työtä on tehty nyt loppujen lopuksi toivottavasti asia saadaan kuntoon. Lopuksi haluaisin todeta, että mitä näihin öljyhiekan oletusarvoihin tulee, niin direktiivin täytäntöönpanossa esiintynyt viive merkitsee sitä, että Oletusarvo nyt voitaisiin saada mukaan samalla kierroksella kuin pistetään täytäntöön muiden osalta oletusarvoja, joten öljyhiekka käytännössä saadaan nyt hieman nopeammin hoidettua kuntoon kuin mitä jotkut kuvittelivat silloin, kun kolme neljäsosaa vuotta sitten tähän työhön ryhdyttiin. Kiitoksia tästä selkeästä viestistä. Toivottavasti te nyt käsitätte, että me teemme kyllä kynsin ja hampain työtä, jotta asia etenisi. Sarja. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Sitten seuraava asia. Herra Scholzin mietintö yleisestä tullietusjärjestelmästä. Annan puheenvuoron ensimmäisenä esittelijälle.